E, Informaatio numero 2. Tiedonanto numero kaksi. Huolestuttavat e, uutiset Syyriasta, Bahrainista ja Jemenistä tulevat meille. Kaikissa näissä maissa on pakolla tukahdutettu mielenosoituksia, joissa vaaditaan demokratiaa. Täällä käännetään omia kansalaisia vastaan. Ja tällaiset hallitukset menettävät demokraattisen legitimiteettinsä. Väkivalta täytyy pysäyttää ja siitä vastuussa olevat täytyy saada oikeuteen. Seuraava tiedonanto tällä viikolla. Kansainvälinen yhteisö viettää solidaarisuusviikkoa niiden maiden kanssa, jotka kamppailevat syrjinnän rotuun perustuvan syrjinnän perusteella. On tehty paljon, jotta rasistiset ilmiöt voitaisiin juuri pois arkipäivän elämästä. Tiedämme kuitenkin, että miten paljon on vielä tehtävää sekä jäsenmaissa että EU-rajojen ulkopuolella. Kolejna informacja. Seuraava tiedonanto. Haluan kertoa teille että olemme saaneet tiedonannon tänään niin, että siitä, että yhden kollegan, herra Tallerin, toimi loppuu. Drugi kollega, pan Strasser. Toinen kollega, herra Strasser, on, on ilmoittanut luopuvansa toimestaan to, lähipäivinä. Kolmas edustaja herra Severin jättää sosialistien demokraattien ryhmän. Ja hän on tästä lähtien sitoutumatta ehdottomana jäsenenä. Nämä erot ovat seurasta vakavista syytöksistä, joita on esiintynyt lehdistössä sitä, että jotkut jäsenet ovat käyttäytyneet epäasianmukaisesti. Puhemiestöllä oli ylimääräinen kokous tänä aamuna, jotta tästä tilanteesta voitiin puhua. Illalla meillä on vielä kokous, jotta tätä keskustelua voidaan jatkaa. Puhemiesten nimissä ja puhun var, varmaankin enemmistön nimissä tässä salissa. Olemme päättäväisiä, jotta harjoitetaan nollatoleranssipolitiikkaa sellaista käyttäytymistä vastaan, joka on johtanut kollegoidemme eronpyyntöihin. puhemiehenä, jonka te hyvät kollegat olette valinneet, olen päättäväinen, jotta puolustaisin rehellisyyttä tässä salissa ja kaikkien sen, sen jäsenten keskuudessa. Haluan muistuttaa teille, että miten suuri julkinen vastuus on meillä valittuina kansalaisten edustajina. Kansalaiset ovat antaneet meille oikeuden eh, harjoittaa vallankäyttöä heidän nimissään. Emme voi pettää tätä luottamusta. Puhemiehistö on tehnyt päätöksen, että meidän täytyy tehdä johtopäätökset tästä epäonnisesta tapahtumasta. Parlamentti haluaa selvittää kaikki faktat. Teemme täysin yhteistyötä kaikkien asiasta vastaavien viranomaisten elinten kanssa, jotta kaikki tapahtunut voidaan selvittää ja selvittää tiedot puhemiehistön ehdotuksesta. Olen yhteydessä kansallisiin ministeriöihin näiden jäsenten maissa, jotta voidaan selvittää, että mihin siellä oikeudenkäyttöviranomaiset mihin toimiin ryhtyvät. Parlamentissa täytyy ryhtyä tiukentamaan sisäisiä sääntöjä tällaisten tapausten varalta tulevaisuudessa niin, että on myös sanktiot. Ja tämä koskee myös sanktioita äskeiset tapahtuvat ja tehdyt teot osoittavat, että on tarve sille, että on oikeudellisesti sitova, sitovat käytettäytymissäännöt niin kutsutulle lobbaamiselle Euroopan unionin toimielimessä. Będę Państwa informować kerron tulevaisuudessa teille tapahtumista, kehityskuluista ihan sitä mukaan, kun jotain tapahtuu, niin teille kerrotaan. Herra Schulz haluaisi puheenvuoron, ei. Okei, okay. sorry. Ei, pahoittelen. Uh, point of order. Työjärjestyspuheenvuoro, Rova Alfano. Presidente. Puhemies, halusin käyttää puheenvuoron jo ennen kuin otitte esiin Euroopan parlamentin päättäväisen kannan suhteessa jäsenten toimestaan luopumisen. Olen tyytyväinen siitä, että Euroopan parlamentti toimii tässä asiassa päättäväisesti ja harjoittaa nolla toleranssia, koska kaikkien Euroopan parlamentin jäsenten uskottavuus <clears throat> on pelissä. Ja me edustamme kuitenkin 500 miljoonaa Euroopan unionin kansalaista. E, Kiitoksia teille. Haluaisin ilmoittaa, että tapaan kolmannen kollegamme, joka ei ole vielä jättänyt eron pyyntöään, jotta keskustelisin hänen kanssaan juuri tästä asiasta. Herra eh, kollega Golnish, työjärjestyspuheenvuoro. Herra Golnish. Monsieur, monsieur le président. Puhemies, olen täysin samalla linjalla tiukan suhtautumisen kanssa ja toivon, että sitä käytetään ja <clears throat> noudatetaan myöskin eh, niihin lehtimiehiin, jotka eivät noudata sääntöjä Euroopan parlamentti on usein liian helläkätinen ja suhtautuu täysin viattomasti tällaisiin rikkeisiin. Kiitoksia herra Martin. Puhe, puheenvuoro. Kollega Martin. Niin haluaisin puolustaa toimittajia. Minusta on erittäin kiitetä, mitä on tapahtunut. Herra Busek, tehän varmasti tiedätte, että on tusina samanlaisia tapauksia – tulen yhtymään niihin suosituksiin, jotta nämä kollegat eroaisivat ennen kuin tiedotusvälineissä heidät paljastetaan, jotta voidaan välttää vahinkoja, joita aiheutuu suurelle eurooppalaiselle rauhanhankkeelle. Siksi pyytäisin, että tämä vetomus ottaisiin huomioon puhemiehistössä ja että kaikki, kaikki ryhmät saisivat tämän asian tämän mukaisesti tietoonsa. Pani Senishin. Rova Senishin. No e, panie przewodniczący. Puhemies, te sanoitte, että ilmaisette enemmistön ja puhemiehistön mielipiteen. Tämä on koko parlamentin mielipide. Olemme e, sitä vastaan, miten aiemmat kollegamme käyttäytyivät. Pan przewodniczący Schulz. Sitten puheenjohtaja Schulz. Kiitos puhemies. Herra puhemies, en olisi pitänyt puheenvuoroa, ellei viimeksi edellistä puheenvuoroa olisi pidetty. Minusta nollatoleranssi koskee kaikkia, kaikkia tämän talon jäseniä, siksi esittäisin seuraavan kysymyksen. Pyydän selkeää vastausta. Voisitteko vahvistaa, herra puhemies, tai voisiko pääsihteeri vahvistaa, että edustaja Martin on epäsäännöllisen kirjapidon vuoksi joutunut maksamaan 186 000 euroa takaisin Euroopan parlamentille Euroopan tuomioistuimen päätöksen mukaisesti. koledzy